Lim Hang Nokin mietintö, joka koskee Euroopan tilastoja. Ja annan esittelijälle puheenvuoron. Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia herra puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin aivan aluksi kiittää varjoesittelijöitä ja Sharon Bowsia, valiokunnan puheenjohtaja. Hänen kanssaan olemme tehneet todellakin käsikädessä yhdessä töitä. Tämä mietintö käsittelee Euroopan tilastoista annetun asetuksen muuttamista äh, ja tilastojen luotettavuutta tilastotieteilijöiden mukaisesti. tämä on koko tilastoprosessin läpinäkyvyyttä. En nyt muistuta teille kontekstia, jossa olemme. Euroopan unioni horjuu Kreikan tilastoihin liittyvistä skandaaleista toisiin. Ja myöskin Euroopan taloushallintoon liittyen uudistukset ovat sellaisia, että ne vaativat luotettavia lukuja ja tietoja, jotta poliittisia päätöksiä voitaisiin Sixpackiin liittyen tehdä tässä äänestetyssä huomenna äänestyksen alla olevassa tekstissä on kolme osaa. Ensinnäkin käytännössäädöstöjen vahvistaminen, jotta uskottavuustilastojen kohdalla olisi suurempaa sekä komissiossa että jäsenmaissa. Toiseksi meidän täytyy antaa tarkkailu- ja koordinointivaltuudet komissiolle. Ja kolmanneksi meidän täytyy vahvistaa Eurostatin riippumattomuutta. Ja toimia niin, että sen pääjohtajan nimityksessä kuullaan parlamenttia. Näissä kolmessa asiassa olemme löytäneet yksimielisyyden edellisen, komission, edellisen maan kanssa ja saaneet yksimielisyyden liittyen tähän tekstiin, josta huomenna äänestämme valitettavasti. Komissio käyttää nyt perussopimuksen antamia valtuuksiaan ja jarruttaa tätä äänestystä neuvostossa. Ja se myöskin pyrkii luomaan epätodennäköistä vastustusta tälle hankkeelle neuvostossa ja kaivamaan maata sisällön alta. Tällä hetkellä vastustus on sellaista neuvostossa, että uutta neuvottelumandaattia ei ole saatu aikaan, että trilogia voitaisiin jatkaa ja neuvotteluja. Komissio on myöskin arvioinut, että tällä hetkellä toimet kansallisella tasolla ovat liian heikkoja. Kuitenkin olemme menneet vielä pidemmälle kuin komission aloite monissa asioissa, erityisesti mitä tulee kansallisten tilastoviranomaisten johtoon. Olemme nähneet, että kansalliset virastot tuottavat ohjelinjoja liittyen kaikkien kansallisen tilastojen laatuun ja niiden tuottamiseen, ja niin tätä edistysaskelta ei ole mukana komission ehdotuksessa. Artiklassa on otettu myöskin huomioon viestien naisten tasa-arvo, ja tämä on jälleen kerran edistysaskel verrattuna komission aloitteeseen tietyt jäsenmaat ovat sitä mieltä, että menemme jo liian pitkälle, ja tämä kompromissi kansallisella tasolla olisi kaikkein helpoin ratkaisu. Komissio myöskin vastustaa parlamentin ehdotusta siitä, että vahvistettaisiin Eurostatin riippumattomuutta. Meille tämä on jotakin, mikä tapahtuu erityisesti äh, niin, että parlamenttia kuultaisiin Eurostatin pääjohtajan nimittämisen yhteydessä – ja myöskin tiettyjen muiden säädösten kohdalla, jotka koskevat Eurostatia. Komission ei tule vastustaa näitä ehdotuksia. Eurostat ei ole komission pääosasto, kuten muut. Kyseessä on eurooppalainen tilastoelin. Tämä vaatii vielä vahvempaa riippumattomuutta ja läpinäkyvyyttä. Olisin toivonut, että trilogissa oltaisiin päästy tuloksiin, mutta valitettavasti tämä ei ollut mahdollista näiden vaikeuksien vuoksi. Siis tämän vuoksi suosittelisin, että tämän tekstin hyväksyisimme heti huomenna. Me tarvitsemme parlamentin askelia eteenpäin, jotta pääsisimme eteenpäin. Ja toivottavasti neuvottelut heti tämän äänestyksen jälkeen jatkuvat. Yhteistyö eikä painostus on se, mille tilastoja tulee Euroopassa rakentaa. Ja komission tulee vakuuttaa jäsenmaat siitä, että asteittain voitaisiin siirtyä riippumattomampaan ja läpinäkyvämpään järjestelmään, jos neuvotteluissa epäonnistutaan. Tämä olisi erittäin suuri poliittinen epäonnistuminen ja komissio menettäisi johtajan roolinsa eurooppalaisten tilastojen järjestelmässä. En epäile sitä, että komissio haluaa olla rakentava ja toivottavasti voimme luottaa komissioon, kun pyrimme eurooppalaista yleistä etua puolustamaan. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Berichterstatter. Ich muss... Haluan kiittää esittelijää. Haluaisin viitata kuitenkin siihen, että te lopussa ylititte jo puolentoista minuutilla puheaikanne, joten teille jää loppuun enää 30 sekuntia käyttöönne. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle, komission jäsen Shemetalle. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies, arvon jäsenet, arvoisa esittelijä. Suhtaudun kovin positiivisesti tähän keskusteluun mitä käydään tänään. Täällä ollaan oltu kovin rohkeita ja yhteistyökykyisiä ja on päätetty uusista uudistuksista, kompromisseista, jotta saataisiin parempaa hallintoa aikaan unioniin. Meidän täytyy pitää mielessä ne uudet haasteet, mitä nämä uudistukset luovat virallisille tilastoille. Meidän politiikkamme ja päätöksemme voivat olla luotettavia vain ja tehokkaita vain, jos tilastot, joihin ne perustuvat, ovat korkeinta mahdollista laatua ja uskottavia. Jotta tämä voisi tapahtua, meidän täytyy varmistaa, että niiden perustana oleva tieto, jota jäsenvaltiosta kerätään, on luotettavaa ja perustuu tehokkaisiin eh, kansallisiin ja unionin tilastojärjestelmiin ja ammattimaisiin kansallisiin tilastoviranomaisiin. Komission ehdotusta ohjasi tämä ajatusmalli. Euroopan parlamentti on jatkuvasti tukenut komission agendaa tilasto asiassa. Tämä oli aivan selvää Ekon valiokunnan mietintöluonnoksessa, joka hyväksyttiin lähes yksimielisesti viime joulukuussa. Kuitenkin täytyy myöntää, että lukuisten neuvottelujen jälkeen Euroopan tilastojärjestelmäehdotus on jonkin verran menettänyt alkuperäisen tekstin tavoitteistaan ja, ja, ja ö, fokuksestaan. Ensinnäkin nyt painotetaan enemmän institutionaalista puolta, esimerkiksi Euro, Eurostattia, systeemisen puolen kustannuksella. Meidän täytyy selventää kansallisten tilastolaitosten roolia kansallisten järjestelmien kontekstissa. Ja meidän täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot varmistavat, että tilastolaitokset kansallisella tasolla ovat riippumattomia ää, allekirjoittamalla luottamuksellisuussopimuksia. Tilastot Euroopan tasolla riippuvat kansallisista tilastoista ja niiden tietojen luotettavuudesta ja sen takia täytyy taata samat turvatoimet kaikille toimijoille kaikilla tasoilla Euroopan tilastojärjestelmässä. Lisäksi tarkistukset eivät pidä EUn toimielinten välistä tasapainoa voimassa. Ja tämä luo lisää epätasapainoa eurooppalaisen tason ja kansallisen tason välillä äh, liittyen nimenomaan tilastolaitosten johtajien statukseen. Ja sen takia komission on vaikea hyväksyä esitettyjä tarkistuksia siinä muodossa, kun ne on esitetty, ja erityisesti äh, Eurostatin pääjohtajaa koskien. Kuitenkin komissio on valmis jatkamaan neuvotteluja, jotta asiat voitaisiin ohjata oikeaan suuntaan tässä strategisessa uudistuksessa. Ja tämä perustuu tietenkin teidän tukeenne ja kunnianhimonne. Kiitoksia paljon. Komissaa. Kiitos, herra komission jäsen. Nyt puheenvuoro saa kollegamme Gaal Peltz. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, aluksi haluan onnitella esittelijää. Unkarissa sanotaan, että ystävyyden perusta on se, että pidetään kivisti yhteyttä ja tämä liittyy myöskin yhteistyöhön. Tässäkin on tärkeää se, että kaikesta pidetään kirjaa tarkasti. Olemme kaikki olleet sen todistajia, miten vakavia vaurioitaan ovat aiheuttaneet harhaanjohtavat väärinetyt tilastot, jotka aiheuttivat poliittisia ja taloudellisia kaauksia viime aikoina. Tästä syystä pidän tärkeänä sitä ja merkittävänä sitä, että luodaan sellainen tilastollinen järjestelmä, mitä tulee laitosjärjestelmään, tietojen keruuseen, joka on uskottava ja joka antaa luotettavan perustan poliittisille päätöksille, samoin kuin taloudellisille ja strategisille ratkaisuille. Tämä mietintö ei koske pelkästään tietojen keruuta, vaan myöskin instituutioiden järjestelmää, ja sitä se määritteleekin. Pidän tärkeänä sitä, että kansalliset eh, tilasto- virastot, niiden johtaja tapahtuu riippumattomasti parlamenttien toimesta. Näin on tämä meillä Unkarissa, jossa nimitetään kuudeksi vuodeksi tilastollisen viraston johtaja pitemmäksi aikaan kuin parlamentin vaalikausi. Miten tärkeää onkaan se, että näin tapahtuu, mutta haluaisin kiinnittää huomiota myös siihen, että mikään äh, valvontajärjestelmä ei voi olla liian pitkälle menevä, se ei voi ylittää oikeudellisia rajojaan, eikä se voi puuttua kansallisten tilastollisten virastojen toimintaan. Se voi antaa neuvoja tai se voi mahdollisesti esittää myöskin suosituksia. Hyvä komission jäsen, minäkin pidän tärkeänä sitä, että ajattelen yhteistä etua, että Eurostatin pääjohtajaa ei välttämättä valiokuntamme, vaan Euroopan vaan pelkästään Euroopan parlamentin valitut jäsenet kuuntelisivat ennen kaikkea, mitä tulee uusien tilastojen laatimisessa, jotta saataisiin aikaan yhteistyötä. Tämä merkitsee sitä, että ne luvut, jotka tässä ovat, ovat 90 miljoonaa suuruisia ja merkitsee 500 työntekijää. Tämäkin on uskottavaa. Tämä on uskottavuutta, joka liittyy nimenomaan asiapolitiikan toteuttamiseen. Kiitos. Seuraavat puhujat eivät tällä hetkellä ole salissa joten tulemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Ja tässä saa herra Kelly puheenvuoron. Eh, eh, Hienoa nähdä teidät takaisin täällä, herra Keres. On totta, että puhutaan siitä, että on vaaleima vaaleja tilastoja. Tässä on tietynlainen totuus taustalla. Usein tilastoja voidaan käyttää valiokoiden niin, että niillä tuetaan omia näkökulmia, eikä totuutta, kuten tässä Kalpels mainitsi, luotettavat, vankat, totuuteen perustuvat tilastot ovat hyvin tärkeitä. Olen nähnyt, että tilastoja käytetään eri tavoin erityisesti urheilussa ja kyseessä tulloin on taktiikka. Sellaiset pelaajat, jotka vaikuttavat äh, pärjäävän hyvin, tilastollisesti pärjäävät huonosti ja päinvastoin. Me tarvitsemme samantyyppistä uskottavuutta myöskin politiikan laadintaan Euroopassa. Kiitoksia. Kiitos, kollega Liberatski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Co mnie uderzyło, jest pewna rozbieżność wypowiedzi przewodniczącego. Kiitoksia, puhemies. Itse asiassa esittelijän puheenvuoron ja Pelchin puheenvuoron välillä oli sellaisia ristiriitoja, jotka kiinnittivät vahvasti huomiota, niin esittelijä oli kovasti nihkeä Euroopan komission suuntaan ja se seikka, että pääjohtaja tällaisen tärkeän virastoon sellaisena kuin komissio sitä prosessia tuki eh, tuli vastutetuksi. Mä rouva Pölch, vastustatteko te nyt komissiota vai esittelijää? Itse olen lähempänä esittelijän kantaa. Tomasik. Tomasik. Podržavam prijedlog uredbe jer držim kako je ključno maknuti politiku iz statistike. Kiitoksia puhemies. Mielestäni on erittäin tärkeää ottaa huomioon tilastojen rooli, kun halutaan rakentaa uudelleen uskottavuutta kansalaisten parissa. Ei ole yllätys, että tilastoja käytetään joka päivässä politiikassa. Eräs ministeri Kroatiassa hiljattain myönsi medioissa, paikallisessa mediassa, että hallitus oli paisutellut tilastotietoja, jotta se voisi luoda optimismia Kroatian kansan parissa. Tällainen on erittäin haitallista ja olen sitä mieltä, että sanktiot niille, jotka manipuloivat tilastoja ja kansalaisia, olisivat hyvä asia. Parempi eurooppalaisten tilastojen järjestelmä kansallisten virastojen ja nimitysten valvonta tulisi vähentämään tilastojen manipulointia ja tämä olisi jotakin erittäin hyödyllistä. Hyvät naiset ja herrat, nyt tulkitsen hyvin laajat alaisesti työjärjestystä, koska hänellä Liberatskil ei ole nostanut esille niistä korttia ja käytti puheenvuoron tässä menettelyssä on puhuja lista ja sitten kuitenkin kysymyksen kollega Karl Peltsille, vaikka tämä nyt ei ollutkaan mikä sinne kortti, minä oikeastaan saisin antaa puheenvuoron vastauksen, mutta pyydän nyt ymmärrystä sille, että kun hän henkilökohtaisesti kohdisti puheenvuoron teille, että voitte saada lyhyen tilaisuuden esittää vastaus. Hyvä arvoisa edustaja. Näyttää siltä, että ymmärsitte väärin, mitä minä sanoin. Nimittäin sekin, mikä mietinnössä on ja mitä komissio sen sanoi, se mistä minä puhuin, oli uskottavuuden kysymys. Se, mistä te puhuitte, on, on nimitysten kysymys. Minusta on tärkeämpää se, mitä tilastot sisältävät, kuin se, kuinka nain, naista on johtavissa tehtävissä. Nimittäin asianmukainen asiallinen työ on tärkeää ajatellen nimenomaan tilasta ja pidän tärkeänä sitä, että asi- mahdollisesti pidämme kuulemisen tila- kuulemista silloin, kun on kysymys Eurostatin pääjohtajasta, mutta se, minkälaisia, si- minkälaisia rakenteita halutaan tilastoihin, mitä sisältöihin ja tietojenkerrojärjestelmiin, tämä on yhteistyön menettely. Minä uskon, että komission jäsen kuitenkin ymmärsi sen, mitä halusin sanoa. So, danke. Kiitos me ymmärsimme. Ja nyt herra Banki. Armoisa puhemies, hyvät kollegat, uskottavat, asialliset, luotettavat teolliset tiedot ovat sellaisia, joita niitä tarvitaan paljon Euroopan päätöksenteossa Euroopassa, yrityksissä ja Euroopan kansalaiskin tarvitsevat niitä. Viime vuosien kielteiset tapahtumat ennen kaikkea kansallisten budjettien vajeiden osalta valtiovelkojen suuruuden osalta, saatujen tietojen osalta, ja se näitä vääristät ovat johtaneet siihen, että on vähentynyt luottamus eurooppalaisiin tilastoihin. Jotkin äh, hallitusjohtaja, entinen Unkarin pääministeri äh, Ferenc Jutschain on äh, käyttänyt sellaista tilastoa ja sanonut, että uskoo vain sellaisen tilaston, jonka itse on vääristynyt. Tämä on sellaista, mitä voidaan hyväksyä. Täytyy tehdä kaikki sen hyväksi, että saadaan takaisin usko, luottamus äh, kansallisiin ja eurooppalaisiin virastoihin haluaisin lainata Nobelin palkinnon saanutta poliitikkoa. Hyvän puheen pitää olla sellainen kuin naisen sukan yhtä pitkän, että se peittää asian, mutta kuitenkin niin, että se kiinnittää saman aikaan huomiota. Kiitos. Danke vielmals, Herr Kommissar. Kiitos. Komission jäsen. Uh, Kiitoksia puhemies, arvon jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää kommenteistanne tässä keskustelussa. Tämä keskusteluhan tai tämä ehdotushan on ollut jo meidän esityslistallamme aika pitkään, mutta jossakin vaiheessa sitten alkuperäiset tavoitteet joutuivat hieman hukkaan keskustelujen tiimellyksessä. On tärkeää huomata, että tänä päivänä pöydällämme oleva teksti vaatii vielä lisätyöstämistä ja tämä selkeästi tunnustettiin myös tuossa esittelijän puheenvuorossa. Jäsenvaltiot ovat kovasti jakautuneita kannoissamme, kannoissaan ja neuvosto ei voi sitä tukea myöskään. Erityisesti huolia, huolenaiheita on ilmaistu niissä tilanteissa, joissa kansalliset tilastolaitokset ovat jo kovasti riippumattomia ja, joilla, ja, ja joissa niillä on äh, riittävät toimivallat kansallisten tilastojärjestelmien koordinointiin, joten haluan aivan selkeästi sanoa, että tässä ehdotuksessa on tarkoitus nyt saada palautettua sen kunnianhimoinen alkuperäinen tavoite sellaisena kuin komissio sen esitteli. Ja ymmärrän täysin, mitä Galspets sanoi, kuinka tärkeää olisi kuulla Eurostatin pääjohtajaa täällä ja me olemme ilman muuta valmiita tukemaan tätä ajatusta rakenteellisen vuoropuhelin muodossa. Ja monia muitakin asioita otettiin esille. Me olemme erityisesti huolissamme kansallisten tilastolaitosten riippumattomuudesta ja me haluamme, että asetus itsessään varmistaa, että riippumattomuus on korkealla tasolla. Ja koordinointitoimivallat ovat aivan äärimmäisen tärkeä asia Euroopan tilastojärjestelmän toiminnan kannalta. Ja tietenkin sitoutuminen luottamuksellisuuteen on hyvin tärkeää. Ja uskon, että meidän tavoitteemme ovat samat, mutta nyt meidän täytyy työstää hieman enemmän asiaa niin, että pääsemme sellaiseen sopimukseen, joka todella varmistaa että Euroopan tilastojärjestelmä on korkeatasoinen ja me olemme komissiossa valmiita tekemään työtä sekä Euroopan parlamentin että neuvoston kanssa koskien lopullista kompromissia. Ja uskon vahvasti, että Euroopan parlamentti toimii aivan samoin ja lopulta pääsemme oikein hyvän ratkaisuun. Herr Kiitos komission jäsen. Vielä kerran puheenvuoronsa herra esittelijä. Monsieur le commissaire, vous avez... Hyvä komission jäsen, olette oikeassa sanoessanne, että asiat etenevät hitaasti ja kuitenkin päämäärämme, kuten korostitte, eivät ole kovinkaan kaukana toisistaan. Meillä oli sopimus neuvoston kanssa, kansalaisäätäjän kanssa ensimmäinen heinäkuuta melkein kuusi kuukautta sitten, ja komissionhan tulisi auttaa kahta lainsäätäjää pääsemään eteenpäin. Minä en ymmärrä, miksi asiat vielä ovat näin hitaita. Toivottavasti huomenna parlamentti antaa selkeän viestin ja toivon, että komissio kuulee omissa aloitteissaan tämän viestin, sillä neuvottelut tulevat toivottavasti jatkumaan ja hyvin nopeasti saadaan päätökseen. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle. Ja tällä puheenvuorolla keskustelu päättyy päättyi. Äänestys on huomenna kello 12. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan äänestyslistalla. Rova Steinruckin mietintöön sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva ohjelma. Ja aluksi annan esittelijälle puheenvuoron.